Komissio on kaksi mustaalista esittänyt. Kummatkin on hylätty parlamentissa minun ryhmäni aloitteesta lähinnä, että voidaan Euroopan unionin likainen peli hoitaa. Ja nyt komissio on päättänyt ottaa Panaman ja Saudi-Arabian mukaan, mutta jälleen kerran kun tätä käydään läpi, niin meidän täytyy ensinnäkin kiinnittää huomiota niihin maihin, jotka eivät ole listalla. Ja varsinkin, ja niihin täytyy kiinnittää huomiota, jotka eivät siellä ole mukana. Mitä esimerkiksi ajatellaan Sveitsiä, joka räikeällä tavalla eri artikloja rikkoo rahoitustyöryhmän sääntöjä. Hyvät herrat, jos vakavasti haluamme puuttua kansainväliseen terrorismiin ja rahan pesuun, meidän täytyy siivet katkaista rahoitukselta. Ja pidettäänpä sitä ei, niin sitten täytyvät ero veroparatiiseista, missä on suuria omaisuuksia, suuria monikansallisiakin mukana. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Korao. Grazie. Kiitos puhemies. No vihdoinkin olemme näkemässä, että komissio on julkaissut mustan listan rahanpesumaista mutta aika omituista, että parlamentti on usean otteeseen joutunut tuomitsemaan sen, ettei tätä ole saatu aikaan riippumattomasti itsenäisesti, koska näistä on uhkaa kansallisen rikollisuuden takia. Euroopan unioni on vihdoinkin pystynyt laatimaan lähes tyhjentävän listan, vaikka se ei olekaan, ja käyttää itsenäistä metodologiaa. Musta julkaiseminen on askel oikeaan suuntaan, mutta se on tosin vain ensin askel. Ennen kaikkea on käynyt ilmi, että meidän täytyy taata se, että oikeudelliset ja fyysiset henkilöt, jotka tulevat tämän listan maista, ovat tiukimman valvonnan kohteena silloin, kun Euroopan unionissa harjoittavat jotain toimintaa. Ajattelen myös rahanpesun pyrkimyksiä tai terrorismin rahoittamisen estämistä näissä maissa. Lisäksi on vielä työsarkaa paljon, jotta huomioida kaikki se painostustoiminta, jota on harjoitettu joissakin maissa – kun Euroopan unionin toimijat eivät ole pystyneet toimimaan itsenäisemmin ja riippumattomammin. Ja lopuksi totesin, että on tärkeää, että tämä on vielä avoimempi prosessina. Siksi haluamme, että komissio julkaisi arviointinsa mustalista maista, jotta voidaan julkisesti se myös käydä läpi. Olisi hyvä, että tämä on saatu kauden lopuksi aikaan, kun rahanpesua torjutaan. Se on kammottavaa rikollisuutta, joka on osittain myös laillisissa puitteissa. Tässä on tarvittu paljon ponnistelua tämän kauden aikana, että saatiin ylipäätään myös rahanpesudirektiivi ja rikosoikeusdirektiivi niin että koko Eurooppa voi tutkinta harjoittaa avoimemmin. Tartun tilaisuuteen myös sikäli, että kehotan jäsenvaltioita saattamaan tämän osaksi kansallista, kansallisia lainsäädäntöä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Radev, puolitoista minuuttia arvoisa Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Artikla 9 viidennessä rahanpesudirektiivissä nimenomaisesti vaatii Euroopan komissiota tekemään analyysin laillisista ja institutionaalisista puitteista kolmansissa maissa eli niiden järjestelmien tehokkuudesta tunnistaa puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa. Nämä vaatimukset on yhteisesti parlamentissa ja neuvostossa sovittu. Neuvotteluprosessissa yksikään jäsenvaltio ei vastustanut tällaisten valtuuksien antamista komissiolle. Euroopan komissio on julkaissut aikaisemminkin mustan listan kolmansista maista, joka on ollut identtinen rahanpesun vastaisen toimintaryhmän listan kanssa. Nyt sillä on valtuudet tehdä oma analyysinsä, joka on tämän FATF-ryhmän ryhmästä eroavaa. Komission tehtävänä on suojella EUta kaikilta riskeiltä, myös kolmansista maista tulevilta riskeiltä rahavirrat tie, tietyistä, jäsen, tietystä kolmesta valtiosta voivat olla, tulla epäilyttävästä lähteestä. Meidän pitäisi olla varovaisia ja tämä musta lista on varoitusmerkki näille kolmansille valtioille ne voivat joutua näin vastuuseen rahanpesun edistämisestä. Edustaja Kufur, puolitoista minuuttia. No, äh, Kiitos puhemies, komission jäsen. Minäkin haluaisin kollegoiden tavoin kiitellä komission työtä, kun on listattu näitä korkeariskisiä maita. Me kaikki tiedämme, miten suuri turvallisuusuhka syntyy talousrikoksista ja terrorismin rahoituksesta – näistä maista, jotka ovat ikään kuin turvasatamia tälle toiminnalle. Ne ovat lähellä Euroopan unionia. Tämä on suuri uhka ja kiitän komissiota tehokkaasta, vakavasti otettavasta työstä, mukaan lukien tietenkin rahanpesudirektiivit. Tavallaan halusin vain sanoa, että on vähän ironista, kun me haluamme huolehtia oikeusvaltion periaatteista. Ja kuitenkin nähdään, että neuvosto yksi toimielimistämme tekee tyhjäksi tuota periaatetta – kun haluttaisiin objektiiviset kriteerit ja menetelmät, joista on sovittu tässä yhteydessä. Tämä on skandaalin omaista ja tuhoisaa. Haluaisin sanoa yhden sanan. Neuvosto on kuin musta laatikko. Emme näe, mitä siellä jäsenvaltiot työryhmissä tekevät. Mielestäni voitaisiin ainakin vaatia neuvoston puolelta tilivelvollisuutta ja avoimuutta – jotta kansalaiset ja tiedotusvälineet ja muut, me myös täällä parlamentissa voimme nähdä, mitä siellä tapahtuu. Miksi neuvostossa maita otetaan listalta, miksi siellä estetään edistys. Nämä asiat on saatava avoimeksi, että päästään eteenpäin. Muuten me emme saa koskaan tehokasta listaa, emmekä näin noudata oikeusvaltion periaatteita, joita me yleensä tuemme. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Shirdevan. Yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin käytännön esimerkillä rikastuttaa tätä keskustelua. Joka vuosi tutkimusten mukaan miljardeja euroja rikollisesta, rikollisesta toiminnasta virtaa myös Saksan kautta. Tämä eh, muun muassa äh, kasvataan asuntojen hintoja ja näin vuokrat nousevat. Sitten kansalaiset, jotka eivät enää pysty maksamaan vuokraansa, ovat kärsijöitä tästä kaikesta. Ja myös tätä taustaa vastaan se, että neuvosto on tämän listan hylännyt, on todellinen skandaali komission esittelemä lista on puutteellinen, mutta silti se on askel oikeaan suuntaan. Hei, ei tätä kamppailua muuten voida voittaa kuin poliittisella tahdolla ja rehellisyydellä, ja sitä ilmeisesti EU-jäsenvaltiossa ei nyt ole. Kiitos edustaja Niedermayer, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsenelle läsnäolosta. Rahan pesu ja rahoitusrikollisuuden torjunta, veropetokset ovat olleet tärkeällä sijalla sivistyneissä valtioissa tällä vuosituhannella, vaikka herra Kobun ehkä ole samaa mieltä. Minä uskon, että olemme sivistysvaltioita. Minä uskon, että tämä on tärkeällä siellä toiminnassa, mutta siitä huolimatta voidaan sanoa, että se olisi meidän toimissamme tärkeällä siellä, mutta olen kovin turhautunut tänään. Ehkä sen turhautuneempi en ole koskaan ollut vähän aikaan. Ja se on jo jotain. Enemmistö jäsenvaltiosta neuvostossa on hylännyt metodologiaan perustuvan näyttöön perustuvan avoimen listan komission ja komission jäsenen ehdottamassa muodossa. Se on kovin turhauttavaa. Mikään ei ole tietenkään täydellinen, ei listakaan. Mutta se olisi ollut hyvä alku hyvälle prosessille, kuten me olemme toivoneet tässä hyvin tärkeässä asiassa. Tämä on järkyttävä tulos. Se asettaa todella huonoon valoon meidän vakaumuksemme ja itse luottamuksemme. Siksi minä pyydän ystävällisesti komissiolta, että he jatkaisivat ja toivon, että neuvosto vielä uudelleen miettisi kantaansa, ettemme olisi näin häpeällisiä. Kiitos. Kiitos. Seuraavasti edustaja Morella, minuutti. Kiitos puhemies. Komissio on ehdottanut mustaa listaa jolla torjuttaisiin rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Se on hyvä aloite. Mitä olemme tänään oppineet? No huolestuneena voimme todeta, että neuvosto sitten kiireesti tuhosi tämän listan, halusi sieltä pois valtioita, jotka ovat kuuluisia huonosta toiminnasta. Kaksi esimerkkiä esimerkiksi Panama tai Saudi-Arabia, ne ovat selkeästi sotkeutuneet rikolliseen toimintaan. Panama Papers äh, johti tutkintaan, jossa todettiin rahanpesuun äh, osallistuminen. Ja sitten Saudi-Arabian kohdalla taas ollaan todettu, että Saudi-Arabia on rahoittanut isistä. Tässä on kyse nyt herra Bensalmanin intresseistä. Ne vastaan EU-kansalaisten intressit. Me ö, tuomitsemme tämän demokraattisen skandaalin. Kiitos edustaja Tia, Demera, puolitoista minuuttia. Señor presidente. Puhemies. Neuvosto hylkäsi listan huono asia. Kun ajatellaan rahoitusjärjestelmän hyödyntämistä rahanpesuun tai terrorismin rahoittamista, niin se pitäisi olla osa mitä tahansa strategiaa uhkaa torjuttaessa. Ja siinä meillä on rahanpesudirektiivi olemassa, joka tuli viime heinäkuussa voimaan. 9.2 artikla antaa komissiolle mahdollisuus hyväksyä delegoituja asetuksia, jotta voidaan yksilöidä kolmansia maita, jotka ovat riskaaveleja huomioiden puutteet niiden strategioissa. Vaikka luista ei ole täydellinen, niin se on kuitenkin tarpeen, että rahoituslaitokset vahvistavat omaa valvontaansa. Siitä huolimatta on tärkeää, että nämä maat saavat riittävästi aikaa, jotta voivat uudistukset tehdä omissa järjestelmissään, eikä oteta mukaan niitä, jotka jo ovat menessä eteenpäin uudistuksissa. Unionin täytyy harjoittaa seurantaa ja valvontaa monissa muissa maissa omissaankin. Ja komission täytyy jatkaa työtään, jotka riippumattomuus säilyy ja voidaan muuttaa myös listaa, kun se on tehokkaasti vain mahdollista. Yhtä lailla Euroopan unionin täytyy saada vahvempaa mekanismia, jotta voidaan harjoittaa painosta kolmessa maita kohtaan, jos ne eivät halua olla mukana rahanpesussa tai rahoittamassa terrorismia. Mutta yhtä lailla kuitenkin tarvit, on hyvin löysää sääntelyä ja siitä koituu hyötyä. Ja sitten Venäjä, Libe, Ekon, Tax 3 usein otteeseen ovat todenneet, että Venäjä ei ole huomioitu näissä yhteyksissä ja siksi puhemies komission jäsen meidän on huomioitava myös parlamentin toistuva kanta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Faria. Kiitos puhemies. Kansalaisten turvallisuutta on suojelta laittomilta toimilta, jolla lähdetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Lista voidaan luoda sitä kautta, että tunnistetaan tietyt riskit tai nähdään pääoman liikkeet epäilyttävien rakennelmien tai yritysten välillä tai muiden toimijoiden, jotka voivat edistää veronkiertoa. Kiitos Europolin ja muiden tahojen olemme saaneet lisää maita – tälle listalle. Me emme lähde diplomaattisesti boikotoimaan tai asettamaan sanktioita, joten en kyllä pysty ymmärtämään, miksi neuvosto ei voi hyväksyä tällaista mustaa listaa. EU on sitoutunut auttamaan maita terrorismin rahoituksen vastaisessa työssä ja rahanpesun vastaisessa työssä. Mikä maa ei mielellään päädy tälle listalle ja Tietenkin pyrimme kaiken keinoin myös kahdenvälisesti huolehtimaan siitä, että maat pääsevät listalta pois. Hyvät kollegat, me kaikki tiedämme, miten hankala ongelma korruptio ja terrorismin rahoitus voi olla – tässä EU on toimittava yhdellä äänellä yhtenäisenä. Nyt todella on korkea aika näin toimia. Kiitos. Kiitos. Näin on kuultu puheenvuorot ja seuraavaksi keskustelu ilman puheenluettelua. Meillä on kolme pyyntöä. Kaikki hyväksytty. Herra Marja, ensimmäisen olkaa hyvä minuutti. Kiitos, puhemies. Rahanpesu veronkierte, tulot laittomista lähteistä. Tätä kaikkea on torjuttava komissio loppujen lopuksi vakuutuu siitä, että tällainen musta lista on laadittava. Ja sitten näemme, että neuvosto kieltäytyy hyväksymästä tämän prosessin. Neuvosto on jarruttanut tämän mustan listan hyväksymistä. Musta listahan koskee kolmasia valtioita, joissa edistetään rahanpesua. Tässä on kyse Panamasta ja Saudi-Arabiasta ja tässä on kyse myös läpinäkyvyydestä. Äh, haluaisin tietää, mitkä valtiot neuvostossa, jäsenvaltiot ovat kieltäytyneet hyväksymästä mustaa listaa. Kaikki jäsenvaltiot vai mitkä valtiot? sillä tässähän nyt sanan neuvoston taakse piiloutuu monta jäsenvaltiota. Haluaisin kuulla, onko tässä kyse tietystä jäsenvaltiosta, tietystä politiikasta. Neuvoston edustajalta haluaisin tähän konkreettisen vastauksen. Kiitoksia edustaja Bilbao, minuutti. Kiitos puhemies. Musta Lista ei sisällä kaikkia tarpeellisia, mutta ainakin ovat ne, jotka on syytä olla siellä. Minua ei miellytä neuvoston asennoituminen suhteessa komission ehdotuksiin. Kiitos komission jäsenelle arvioinnista. Saatte kaikkien tukemme. Tässä on huonosti käyty kahdesta syystä. Ensinnäkin tämä liittyy tulottamukseen ja uskottavuuteemme. Ja se liittyy myös siihen sellaiseen käyttäytymiseen, joka on vahinkoittaa meitä kaikkia. Meidän täytyy tietää, mikä on hyväksi unionille, koska se on hyväksi myös kaikille sen jäsenille. Ja se, mikä on läpinäkyvää, se on toistuvasti nähty, on nimenomaan neuvoston ja jäsenvaltioiden tapaa suojella omia etujaan valtiovaltiolta. Me emme edes tiedä ne, jotka ovat puolustamassa edes unionia. Kyse on asiasta, joka liittyy yhteiseen etikaamme. Kyse on käytännöistä, jotka vaikuttavat ylipäätään niitä voimavaroja, joita meillä on käytössämme. Ja ne ovat niitä teemoja, joissa jäsenvaltiot tekevät päätöksiä, joita on syytä pystyä perustelemaan. Unioni tästä kuitenkin maksaa viime kädessä. Kyse on suuresta laskusta meidän arvostuksestamme. Tämä on vain polttoainetta populismille. Siksi kysyisin neuvoston edustajalta, mistä syistä on tämä lista hylätty Kertokaa nyt meille ainakin kaksi syytä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Sedes seuraavaksi. Etheridge, ettekö pyytänyt puheenvuoroa? Olkaa hyvä. Sorry, Mr. President, I misunderstood the name that you said. Kiitos, puhemies. En tunnistanut nimeäni. Niin tämä tuntuu hyvältä ajatukselta. Terrorismin vastainen taistelu. Kukaan, kukaan ei voi sitä puoltaa enemmän kuin minä. Totta kai on vastustettava terrorismia. Estetään terrorismien pääsy likaiseen rahan estetään rahanpesu. Mutta sitten yhtäkkiä minulla tuli jotain mieleen. Kaikki keskustelut, joita olen kuunnellut täällä, ja tänään olen kuunnellut paljon keskusteluita, niin usein ollaan turhautuneita siitä, että ei päästä puuttumaan pankkeihin, pankkien toimintaan ja tilejä ei pääse näkemään niin paljon kuin halutaan. Näin on kuultu ja sitten sanotaan Venäjä, terroristit ja kaiken maailman pahikset. Niin on voitava puuttua. Pitää päästä näkemään ihmisten tilit ja pitää voida luoda mustia listoja, jos ihmiset eivät toimi sääntöjen mukaan. Olen hiukan huolissani, epäilen hiukan. Kyllä terrorismin vastainen työ on tärkeä, mutta pahan pelkään, että tässä on vielä jotain muuta, eli haluatte päästä katselemaan ihmisten pankkitilejä. Kiitos. Tähän päättyy keskustelu ilman puheluettelua. Komission puolesta komission ja sen juuri valkaa hyvää. Kiitos puheenvuorosta. Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Kyllä. Tämä on ensi kertaa, kun laadimme itsenäistä EUn mustaa listaa näistä maista, kun tätä suunnittelimme ja kun kävimme keskustella metodologiasta, järkeilystä ja kriteereistä, joita käytettäisiin arviointiin, niin että se olisi vaikeaa, vaativaa, siitä tarvittiin asiantuntemusta, se olisi arkaluontoista, koska on kyse geopoliittisista ja ulkoisista yhteyksistä jäsenvaltioiden kohdalla. Tiesimme, että se olisi ehkä epäsuosittua, mutta tiesimme ehdottomasti ja varmasti ja selvästi, että se on tarpeen. Nimittäin kyse on riskaapeleista maista ja se on hyvin tärkeä tekijä missä tahansa, mitä teemme rahan pesun asiassa ja terrorismin rahoittamisessa. Tämä on tärkeä osa koko järjestelmää. Toista nyt vielä kerran. Näin me teemme, kun me pyrimme torjumaan järjestäytyntä rikollisuutta. Meillä täytyy olla siinä huomattavasti parempia niin, että järjestelmällisesti ennaltaehkäisemme. Kyse on ennaltaehkäisystä. Meidän on syytä olla tietoisia siitä, miten rahoitusjärjestelmä on kytköksissä jos me haluamme turvallisen rahoitusalan, emme saa jäädä kiveäkään kääntämättä löytääksemme heikot kohdat, myös uhat ulkopuolelta. Koska tahansa keskustelen näistä laivanvalvontaviranomaisten kanssa, käytännön asiantuntijoiden kanssa, niin aina heillä on selkeä vetomus meille. Yrittäkää nyt estää laittoman rahan virta Eurooppaan, koska sillä rahoitetaan järjestetyntä rikollisuutta ja terrorismia. Eli näin me teemmekin. Edelleen olen vakuuttunut siitä, että mustalla listalla olevat maat kuuluvat sille. Yhtä lailla me tiedämme, että meillä on tehtävä työtä jäsenvaltioiden kanssa menettelyistä, koska he ovat olleet kritiikin keskiössä ei ole samaa mieltä. Ehkä tarvitsemme enemmän avoimuutta ja kuulin se täälläkin tämän päivän keskustelussa, että te haluatte yksityiskohtaisempaa arviointia. Me tarvitsemme enemmän selkeyttä ja sanoisin vahvempaa omistajuutta myös jäsenvaltioissa. Meidän täytyy vielä kerran tämä käydä läpi. Ovatko jäsenvaltiot valmiita tekemään yhteistyötä Onko valmiuden takana aitoa mielenkiintoa jäsenvaltioissa torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia? Minä toivon ja uskonkin, että valmiutta löytyy jäsenvaltioista. Jäsenvaltioiden täytyy olla tietoisia, että järjestelmässä, jossa rahoituslaitokset toimivat, niin niillä ei ole mitään rajoja Euroopan unionissa. Yksittäisen jäsenvaltiot eivät voi tehokkaasti torjua näitä vaarallisia ilmiöitä. Sen on oltava yhteinen tehtävämme. Näin me teemmekin. Eli komissio tekee rinta rinnan tässä työtä yhtäältä jäsenvaltioiden ja todella parlamentin kanssa menettelyasioissa. Me paneudumme vielä metodologiaan, me ruodimme kriteereitä, joita käytämme. Minä olen vakuuttunut, että kriteerit ovat aika tarkkoja. Niitä käytetään täysimittaisesti, sikäli tämä on hyvin tehokasta ollut verrattuna muihin kriteereihin. Me kuitenkin työstämme tätä vielä sidosryhmien kanssa. Siinä rinnan me teemme työtä näiden listattujen maiden kanssa – niiden kanssa, jotka ovat valmiita hävittämään riskit omalta osaltaan. Olen keskustellut useaan listatun maan kanssa ja niiden kanssa, jotka eivät halua olla listalla. Tämä on tavallaan kutsu siihen, että kukin poistaa riskit omalta osaltaan ja nähdä sitten kumppaneiden kanssa, missä enää ei olisi puutteita. Siinä olemme tehneet asiat selväksi. Tämä on yksi osa työtä, työ lisättyjen maiden kanssa – ja toiseksi teemme työtä myös arvioinnin parissa niiden maiden osalta, jotka ovat kakkosryhmässä, jossa ovat Venäjä ja moni muukin maa. Täälläkin mainittu keskustelussa. Viestin jäsenvaltiolle on, että minä en luovuta. Kone käy, me jatkamme työtämme, täyttääksemme velvoitteemme lainsäädännön nojalla – teemme tarpeellisen. Me palaamme asiaan mustan listan kanssa vielä myöhemmin tänä vuonna. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Seuraavaksi puheenvuoron saa edust- neuvoston edustaja ministeri Giotto, olkaa hyvä. Lähes kaikki poliittiset ryhmät ottivat kantaa ja tuli paljon kysymyksiä. Olemme nyt kiinnostuneita kuulemaan teidän vastauksenne. Members, ladies and gentlemen. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen kuunnellut tarkasti huomioitanne ja myös komission jäsenen puhetta. Vahvistan, että puheenjohtajavaltio pitää erittäin tärkeän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumista. Kuten mainittu, neuvosto oli sitä mieltä, että prosessissa oli ongelmia sellaisena kuin komissio sen toteutti. Minua rohkaisee se, että komission jäsen Jorva jo sanoi, että komissio on tietoinen siitä, että kuulemisaika oli liian lyhyt. Hän tunnusti myös, että prosessia voitaisiin tulevaisuudessa parantaa. Me olemme valmiita tekemään komission kanssa yhteistyötä. Neuvostolla ei ole kantaa minkään yksittäisen valtion listaamisesta. Neuvoston perustelut listan vastustamisen ovat tunnettuja ja minä alustuksessa ne mainitsikin jo. Ne, nämä, tämä kriti, kritiikki perustuu prosessiin, jota komissio käytti, ja nämä perustelut on mainittu myös neuvoston julkilausemassa. Neuvosto äh, on edelleen valmis keskustelemaan asiasta kanssanne. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Meillä on ehdotus päätöslauselmaksi. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan torstaina. Seuraava kohta esityslistallamme on Carlos Coelhon mietintö viisatietojärjestelmä. Herra Coelho saa neljän minuutin jatkopuheenvuoron. Kiitos, puhemies. Komission jäsen, ministerikollegat, en koskaan kyllästy puhumaan Schengenistä ja vapaasta liikkuvuudesta. Ja tästä menestystarinasta Euroopan yhdentymissä. Ihmisten liikkuvuus kuitenkin edellyttää takeita ja toimenpiteitä turvallisuuden takaamiseksi rajoillamme ja poliisivoimien yhteistyön takaamiseksi alueella. Se edellyttää myös yhteistä viisumipolitiikkaa niin, että meillä on eurooppalainen lähestymistapa, joka on oikeudellisesti pitävä, joka liittyy rajat ylittämisen työ- tai opiskelutarkoituksessa Viisumitietojärjestelmä niin, VIS on ehkä kaikkein näkyvin osa tätä politiikkaa. On kyse erilaisista visuviisumeista. 2017 yli 60 viisumia myönnettiin kaiken kaikkiaan. Tämä on ilmeisesti ei ole kyse vain matkailusta. Kyse oli myös miljoonasta työntekijästä. Yli 800 000 tuli perheensä luo ja puoli miljoonaa tuli opiskelemaan Eurooppaan. Nämäkin no, ihmiset hyötyvät vapaasta liikkuvuudesta, mutta heitä ei ole rekisteröity mihinkään tietokantoja, mikä vielä huolestuttavampaa, että kukin jäsenvaltio itse tykönään päättää, minkälaisia tarkastuksia suoritetaan. Ja sitten vielä yksi luokka ihmisiä, tutkijoita, niin kuin kultaiset viisumit tässä mielessä, joita myöntävät kukin jäsenvaltio. Ne eivät ole mukana viis järjestelmässä. Missään järjestelmässä suoritetaan tarkastuksia tai valvontaa, muun muassa Schengen tietojärjestelmä. Eli me haluamme muuttaa tämän viisumijärjestelmässä. Kyse on pitkän oleskelun viisumeista ja oleskelulupista. Kyse on myös kultaisista viisumeista, että ne kaikki saataisiin viisumitietojärjestelmään. Siksi olen yllättynyt ja huolestunut siitä, että SD-ryhmä on esittänyt erilaisia näkemyksiä viime kuukausina, kun me hyväksymme tämän mietinnön. Valiokunnassa he kyllä tutkivat tätä ja nyt menevät vihreitten ja Gwen perässä. Tähän ei ole mitään järkeä, että tehtäisiin tällaisia poikkeuksia – jos haluaa viisumin päästäkseen EU-hun, niin sitten se edellyttää, että tehdään samat tarkastukset kautta linjan Euroopassa. Jos joku tulee tänne vierailemaan ja lyhyemmäksi aikaa, niin ovat turvallisuustarkastusten kohteena. Jos tänne tulee sitten eläkseen pysyvämmin, jos joku haluaa oleskelulupaan esimerkiksi ja kultaisen viisumin, niin heihin ei kohdise tarkastuksia tai valvontaa edes missään mitassa samankaltaisia. Tästä syystä tämän uudistuksen myötä me ensinnäkin haluamme taata sen, että olipa sitten viisu mikä tahansa, niin automaattisesti olisi turvallisuustarkastus suoritettu etukäteen. Meidän täytyy noudattaa perusoikeuksia kuitenkin, kuten myös suhteellisuuden ja tarpeen periaatteet ja yhtä lailla taata se, että venäläinen sijoittaja, joka on pidätysmääräyksen kohteena, voi saada tällaista viisumia Romaniasta. Meidän täytyy harjoittaa tarkastukset täysimittaisesti, kun viisumi myönnetään, olipa sitten mistä tahansa kolmannesta maasta, niin pitäisi kuitenkin huomioida tämä viisumitietojärjestelmästä ennen kuin kukaan tänne tulee edes Euroopan maaperälle astuu. Ja nimenomaan turvallisuussyistä kansalaisoikeuksien vapaa-valiokunta parlamentissa suostui siihen, että mukaan tulevat myös digitaaliset sormenjäljet. Näin voidaan suojella lapsiamme ja varsinkin jos on kyse henkilövarkauksista ja muista petoksista. Kyse on 50 000 ihmisestä näiltä osin, myös lapsista, eli meidän täytyy torjua petoksia, eli saada aikaan tämä uudistus. Puhemies, vahvistaa viisumijärjestelmää, viisumien myöntäminen on helpompaa, viisumisoppailu voidaan estää ja myös laiton maahanmuutto hankaloituu. Me pystymme selvittämään paremmin myös lapsiamme, eli yhteenvetona tässä on tärkeä askel eteenpäin vapauden ja oikeuden alalla. Jälleen yksi askel eteenpäin todellista kansallista Eurooppaa. Kiitos. Seuraavaksi komission jäsen Avramopoulos, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies Hyvät kollegat, näin alkuun haluan esittää kiitokseni esittelijäkoilijoille ja varjoesittelijöille, jotka ovat mukana tekemässä tätä ehdotusta, josta tänä iltana keskustelemme. Me kaikki tiedämme, että joka vuosi miljoonat EU-kansalaiset tulevat EUn alueelle viisumin avulla joko lyhyemmäksi ajaksi tai pidemmäksi Useimmat heistä ovat aivan laillisia matkustajia, jotka täyttävät maahantulo- ja maassaolovaatimukset alueellamme. Tämänhetkinen viisumitietojärjestelmä mahdollistaa sen, että voimme ulkorajoilla tarkistaa ja konsulaateissa kautta maailman sen, että nämä, ehdotu, nämä ehdot täyttyvät. Meillä on kuitenkin edelleen joitakin aukkoja, joita pitää sulkea. Uuden viisumitietojärjestelmän avulla me poistamme porsaanreikiä järjestelmästämme ja tarjoamme rajavartioille sen tiedon, jonka he tarvitsevat, jotta voivat hoitaa työnsä kunnolla. Me emme voi sallia sitä, että rikolliset ja mahdolliset terroristit tulevat Eurooppaan tietämättämme. Eurooppa ei ole linnoitus, olen tämän sanonut toistuvasti, eikä siitä koskaan sellaista tule. Mutta samalla meidän täytyy tietää, kuka ylittää rajamme. Hyvät kollegat, komissio tukee parlamentin ehdotusta päätavoitteissamme tässä ehdotuksessa. Mainitsen niistä kaikkein tärkeimmät. Ensinnäkin viisumitietojärjestelmän liittäminen maahantulo- ja maasta poistojärjestelmään, ETIAS-järjestelmään ja Schengenin tietojärjestelmään. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan tunnistaa moniidentiteetit ja tunnistaa myöskin mahdolliset turvallisuusriskit. Toiseksi sen tietopuutteen tukkiminen, joka koskee pitkään pitkän aikavälin viisumeita, joka tällä hetkellä on tieto, jota ei siis jaeta EU-tasolla. Tämä mahdollistaa sen, että rajavartijat ja maahanmuuttoviranomaiset voivat nopeasti määritellä sen, ovatko heille esitetyt asiakirjat valideja ja ovatko ne mahdollisesti sellaisen käsissä, jolla ei ole niihin oikeutta. Se mahdollistaa myös sen, että kansalliset viranomaiset eivät vahvista kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupaa, jotka eivät täytä perusvaatimuksia maahantulolle tai maassaololle, kuten esimerkiksi yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai terrorismiin. Tämä sulkee tärkeän turvallisuusaukon. Ja lopuksi viisumihakijan matkustusasiakirjojen kopioiden sijoittaminen myös tähän tietokantaan. Kaikki tämä yhdessä. Euroopan rajavartio- ja rannikkovartiostovirastolle annettava lupaan saada käyttöönsä nämä tiedot mahdollista ja helpottaa laittomien maahan muuttajien käsittelyä ja näin tehostaa Euroopan unionin toiminta suhteessa kolmansiin maihin, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä. Tämän lisäksi, kun pyrimme vahvistamaan kykyämme syyttää ja rikoksista ja ehkäistä niitä, meillä on parempi pääsy viisumitietojärjestelmään, jotta voimme ennaltaehkäistä, tunnistaa ja tutkia terrorismirikoksia tai muita vakavia rikoksia. Viisumitietojärjestelmään pääsy avataan myös laivalvontaviranomaisille, jotta nämä voivat tutkia tai tunnistaa kadonneita tai kaapattuja henkilöitä. Tämä pääsyjärjestelmään noudattaa aina täysin Euroopan unionin tietosuojasäännöksiä. Viisumitietojärjestelmän päivitys on osa älykkäät rajat-pakettia ja se on myös osa järjestelmien yhteensovittamista ja tästä syystä tämän ehdotuksen taustojen tulisi säilyä kautta lainsäädäntöprosessin. Tästä syystä haluaisin viitata tiettyihin muutoksiin, joita mietinnössä on esitetty. Ensinnäkin muistutan siitä, että tietojen sisällyttäminen oleskelu luvista liitetään myös kultaisten viisumien kysymykseen. Kun rekisteröidään kaikki luvat yhteen yksittäiseen EU-tietokantaan, ei välttämättä ratkaise kaikkia väärinkäytöksiä, niin tämänkaltaisten lupien myöntämisessä tarjotaan nyt enemmän avoimuutta jäsenvaltioiden välillä. Minun käsitykseni on se, että parlamentti haluaa viedä tätä menettelyä vielä yhden askeleen eteenpäin ja mahdollistaa sekä säilytyksen että tarkistuksen viisumitietojärjestelmässä jo hakemisesta lähtien, jotta voidaan varmistaa parempi viisumin myöntöprosessin valvonta. Me suhtaudumme myönteisesti tähän ehdotukseen. Toiseksi, kun tarkastellaan laittoman maahanmuuton tarkastuksia, niin yhteensopivuuden hyötyä ei saa vesittää jättämällä tiettyjä tietokantoja tutkimuksen ulkopuolelle. Olemme kyenneet sopimaan siitä, että ECRIS ja matkustusasiakirjat ovat etiaksessa oleellisia. Ja tämä tulisi olla siis relevanttia myös viisumitietokannassa. Kysymys on johdonmukaisuudesta. Tarkistusstandardit, jotka koskevat kolmansien maiden asukkaita, jotka pääsevät EUn alueelle viisumivapaasti, ei tulisi olla tiukempia kuin niiden, joita sovelletaan kolmansien maiden kansalaisiin, joihin, joilla on viisumivelvoite. Kolmanneksi, komissio on ehdottanut päivittävänsä olemassa olevaa lainsäädäntöviranomaisten pääsyä viisumitietokantaan, mutta on tärkeää, että varmistetaan, että tämä pääsy on tasapainoista eikä se saa haitata prosessien tehokkuutta. Esimerkiksi se, että lisätään velvoitus, velvoite tarkastella prym-tietokantoja on tässä suhteessa oleellista. Ja neljänneksi lasten sormenjäljet meidän täytyy tässä suhteessa olla johdonmukaisia. Olemme ehdottaneet, että sormenjälkien ottoikää lasketaan, koska haluamme torjua lapsikauppaa tehokkaammin. Ja vakuuttan teille sen, että tämä on tavoite, joka on meille kaikille yhteinen. Minun käsitykseni on se, että olette, olette huolissanne lasten oikeuksista ja niin mekin. lapsikauppa, lapsen kaappaukset, ovat perusoikeusten rikkomista. Tilastot osoittavat, että vuosittain 1500-2000 kolmansien maiden kansalaisuuden omaava lasta joutuvat, joutuu ihmiskaappauksen uhriksi ja 3000-4250 12-17-vuotiaista. Suuri osa näistä lapsista tulee maista, jotka, joilla on viisumivelvollisuus. Minusta meidän täytyy tehdä kaikki voitavamme, jotta voimme pureutua tähän ongelmaan. Ja sormenjäljen oton ikärajan alentaminen edesauttaa parempaa tulokseen pääsemistä. Ja päätän kaikkein tärkeimpään kohtaan kansalaisillemme. Perusoikeudet, kuten aina, ovat kaiken politiikkamme ytimessä, mukaan lukien tietojärjestelmiemme suunnittelu. Kaikki kertomukset, jotka koskevat viisumitietojärjestelmän suoritumiskykyä, osoittavat, että sen järjestäminen ei saa vaikuttaa tietoturvaan. Yhtäkään valitusta ei ole rekisteröity sen viisivuotis käyttökauden aikana. Olemme menneet tässä yhden askeleen vielä eteenpäin meillä on tietosuoja periaate, jota sovellamme, ja olemme valmiita työskentelemään yhdessä yhteislainsäätäjän kanssa, jotta voimme näitä esimerkillisiä standardejamme parantaa, mutta meidän täytyy olla tehokkaita, emmekä saa poiketa näistä päätavoitteistamme. Kiitoksia. Jään odottelemaan keskustelua. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen. Sitten Seuraava puheenvuoro edustaja Kölmel. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Budjettivaliokunta tukee esittelijän lausumia täysin. Se, että varmistetaan, että on yhteensopivia IT-järjestelmiä, on ehdottoman välttämätöntä, etenkin kun on kysymys rajojen ylittämisestä ja viisumeista – nämä edellytykset täytyy täyttää, jotta lukuisat identiteetit ja identiteettipetokset voidaan torjua. Me tarvitsemme myös mahdollisuutta yksinkertaisemmin vahvistaa identiteetti. Tällä voidaan estää rikoksia ja tätä kautta voidaan tietysti erityisesti myös torjua terrorismia. Tämä edellyttää investointeja. Kokonaisuudessaan tarvitaan 561 miljoonia, miljoonia pitää investoida. Tämä on suuri summa, mutta kansalaiset Euroopassa saavat tätä kautta paremman turvallisuuden. Ja tästä syystä tämä on hyvin investoitua rahaa. Meidän pitää kuitenkin pitää mielessämme, että vain vuosista 2019 ja 2020 on olemassa tähän vaadittavat budjettirahat uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Nuo rahat on vielä varattava, ja siksi vetoaisinkin sen puolesta, että tämä talo pitäisi mielessään se, että jos tähän hankkeeseen ryhdytään, seuraavissa budjetissa täytyy olla tarvittavat varat, koska muuten luomme vain torson, josta kukaan ei hyödy mitään. Kiitos. Seuraavaksi poliittisten ryhmien puheenvuorot ensin EPPstä, edustaja Radev puhemies komission jäsen hyvät naiset ja herrat viisumitietojärjestelmä on tärkeä osa Euroopan unionin turvallisuusjärjestelmää. Näin toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkistaa tietojen oikeellisuuden, viisumien aitouden ja varmistaa vapaan liikkuvuuden Schengen-alueella kun kyse on lyhyistä viisumista, nekin ovat osa tätä järjestelmää, mutta ne eivät saa muodostua turvallisuusuhaksi. Komissio on tehnyt tervetulleen ehdotuksen, jonka pohjalta voimme toimia myös oleskolelupien ja pitkäaikaisten viisumien kohdalla. Näin voimme säilyttää vapaan liikkuvuuden Schengen-alueella. Viranomaisten täytyy saada käyttöönsä kaikki kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, kun kyse on asiakirjojen tarkistamisesta ja niiden oikeellisuudesta. Viisimo-tietojärjestelmä on hyvin tärkeä myös sen takia, että voimme parantaa järjestelmien yhteentoimivuutta, jotta eri viranomaiset saavat käyttöönsä kaikki nämä tiedot Kuitenkin samanaikaisesti tietoturva säilytetään. Haluaisin vielä esittää neuvostolle, sisäministerineuvostolle vetoomuksen, jotta todella tehtäisiin päätös. Oma oman maani tulisi päästä viivästyksettä mukaan Schengen-alueen, jotta voimme liittyä myös viisumitietojärjestelmään. Edustaja Niedemylä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin ennen kaikkea kiittää esittelijää edustaja Kuelioa rakentavasta, avoimesta, yhteisiä ratkaisuja etsivästä, yhteistyölle rakentuvasta työskentelystä. Viisumijärjestelmä on hyvin tärkeä osa eurooppalaista pakolaispolitiikkaa. Tällä alueella on erityisen tärkeää se, että toimitaan yhtenäisesti, koska vuosittain monet myönnetään monia miljoonia viisumeja Euroopan unioniin. Nyt ehdotettu uudistus pyrkii ennen kaikkea siihen, että parannetaan viisumien myöntämiseen liittyvää, liittyvien relevanttien tietojen vaihtoa, niiden jakamista eri tietojärjestelmissä unionissa. Tätä tarvitaan siksi, että näinä aikoina turvallisuushaasteiden keskellä täytyy toimia tehokkaammin ja on myös tärkeää saada aikaan se, että tällä järjestelmällä voidaan auttaa EUn ulkorajojen puolustamista. Järjestelmän uudistamisen myötä minun ryhmälle on ollut erityisen tärkeää se, mitä unionin perusoikeusvirasto ja tietosuojavaltuutettu ovat lausuneet. Ennen kaikkea kun on kysymys sellaisista viisumeista, joissa täytyy todellakin ottaa huomioon se, mikä on tarpeellista ja mikä on suhteellista. Tärkeää tässä on myös eri järjestelmien yhteentoimivuus, joten mistä tahansa tiedostossa tapahtuva muutos vaikuttaa kolmansien kansala- maiden kansalaisten tietojen käsittelyyn. On, tämä on no- Tätä kautta on nyt esille se, että todellakin on tarpeen pohtia tarpeellisuutta ja suhteellisuutta ja myöskin sulkea pois kaikki mahdollisuudet syrjintään. Viime kädessä olemme saaneet minusta aikaan hyväksyttävän kompromissin, koska tällä mietinnöllä ei puututa perusoikeuksiin ja tätä kautta lisätään turvallisuutta ja tätä kautta sillä on saavutettu alkuperäinen tavoite. Kiitos. Ja sitten edustaja Stevens, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Viisumitietojärjestelmä helpottaa viisumin hakuprosessia ja torjuu viisumipetoksia laitonta maahanmuuttoa. Näin rajavartijat yhdistetään järjestelmän avulla EU-konsulaatteihin kautta koko maailman. Samalla se vahvistaa sitä valta, joka auktoriteetilla on, jotka myöntävät viisumeita. Ja näin on helpompi myös tunnistaa ne matkailijat, jotka, joilla on huonoja tavoitteita tullessaan maamme alueelle. Vuosittain myönnetään noin 16 miljoonaa Schengen-viisumia lyhyen, lyhyen oleskeluun. Tästä syystä järjestelmä on erittäin tärkeä ja näin voimme paremmin ottaa käyttöön myös automatisoidun järjestelmän, ja yhdistää sen muihin tietokantoihin, jotta voimme saada paremmin tietoa ja näin palauttaa laittomat ihmiset nopeammin. Kaikki uudistukset tämänhetkiseen tietokantaan, jotta se voi olla tehokkaampi, on ehdottomasti asia, jota voimme tukea. Tämän päivän teksti on erinomainen lähtökohta ja sitä kannattaa työstää seuraavan toimikauden aikana neuvoston kanssa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Döpre, olkaa hyvä. Monsieur President, Monsieur le Commissaire. Puhemies, komission sen hyvät kollegat. Yli 48 miljoonaa viisumihakemusta ja äh, sormenjälkihakemusta on esitetty. Viisumitietojärjestelmä on jo tällä hetkellä hyvä väline. Se on tarpeellinen ja tehokas. Niiden ehdotusten ansiosta, jotka on tehty Carlos Coelion kollegamme mietinnössä, haluan kiittää häntä hyvästä työstä. Äh, järjestelmästä tulee jatkossa vieläkin tehokkaampi. Me tuemme sitä, että pitkät viisumit ja oleskeluluvat olisivat mukana järjestelmässä. Tällä hetkellä kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat äh, pitkässä oleskelussa jäsenvaltioiden alueella, heidän tietojaan ei vaihdeta. Jatkossa voimme tarkistaa koko Schengen-alueella äh, tilanteen ja näin saamme myös avoimuutta siihen, kun myydään äh, pitkän aikavälin oleskelulupia ja viisumeita. Me tuemme sitä, että helpotetaan äh, Europolin toimia ja pääsyä viisumitietojärjestelmän tietoihin. Ähm, matkustusasiakirjojen kopiointia niin ikään pitäisi äh, helpottaa, jotta palautukset onnistuisivat. Äh, minun ryhmäni ei ole yksimielinen, mutta mm-hmm. tuen silti sitä, että 12 äh, kuuteen vuoteen laskettaisiin määräaika, jolloin sormenjälkiä säilytetään viisumitietojärjestelmässä. Tämä mahdollistaisi paremman rajavalvonnan ja näin ollen myös parempien lastensuojelun. Muistutan, että käytettävissä olevien tietojen mukaan 40 prosenttia niistä lapsista, jotka joutuvat lapsikaupan uhreiksi, ovat alle 12-vuotiaita. Korostan vielä, että kun tietokannoista tehdään automaattisia tiedonhakuja, niin Silloin käytetään erityisiä riskiindikaattoreita, jotka pohjautuvat jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin ja tilastotietoihin. Näin voidaan poistaa tietyt epänormaalit hylkäämiset, kun kyse on kolmansien maiden kansalaisista. Hyvää työtä, Carlos. Olette tehnyt ja katson, että parlamentin tulisi tukea tätä työtä. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Vergia, olkaa hyvä. Koenpa, että taidan jäädä aika yksin kantoineni 2004 ja sitten 2014 viisumitietojärjestelmä. Sen tavoitteena oli helpottaa viisumin myöntämistä. Vuodesta 2014 tilanne on sitten kehittynyt surulliseen suuntaan. Kyse on vain järjestelmällisestä rekisteröimisestä. Tämän nyt tehdyn työn ansiosta olemme voineet poistaa kaikista hankalimmat ongelmakohdat, esimerkiksi Europolin toiminta, niin että tietyt ö, oppositioedustajat sitten voidaan jäljittää. Esimerkiksi saudit ovat toimineet näin. Tarkoitus on puuttua laittomaan maahanmuuttoon. Mikä tämän järjestelmän tarkoitus sitten onkaan? Pitkän aikavälin viisumit eivät kuulu unionin toimialtaan, eli hyvästi toissijaisuusperiaate. Sitten olemme järkyttyneitä siitä, että lapsilta otetaan sormijälkeä, olipa sitten periaate mikä tahansa. Hyvästi suhteellisuusperiaatteelle. Me emme hyväksy tätä turvallisuuspakettia, emmekä sitä, että huimilla kustannuksilla kaikki hakijat rekisteröidään. Kiitos. Ja sitten edustaja Lopes Aquilar, hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos komission me keskustelemme täällä nyt tästä uudesta viisumijärjestelmästä ja mistä tässä on kysymys. Ensinnäkin se, että sallitaan se, että rajavalvojat, jotka valvovat e-, EUn ulkoraja, voivat olla yhteydessä konsulaatteihin kaikkialla maailmalla tavalla, jotta voidaan saada reaaliaikaisesti tietoa niistä, jotka hakevat Schengen-viisumeita, jotta voidaan torjua riskit, jotka kohdistuvat turvallisuuteen. Ajat voidaan myöskin identifioida hakijoita. Ja täytyy sanoa, että tämä aloite on sellainen, että sitä pitää, pitää hyvänä, koska se vastaa turvallisuushaasteisiin, joita Euroopan unioni kohtaa. Ja ennen kaikkea se mahdollistaa toimivuuden eh, uusien teknologioiden osalta ja eri tietojen osalta, jotka koskevat nimenomaan viisumien hakijoita ja myöskin tällaisia turvallisuusuhkia, jotka kohdistuvat jäsenvaltioihin. Sosialistien ryhmä tulee tukemaan sitä haluamme taata se, että kunnioitetaan edelleenkin eh, tar- välttämättömyyden ja eh, suhteellisuuden periaatteita myöskin eh, kunnioitetaan niitä oikeuksia, jotka on menetetty perusoikeuskirjassa ja myöskin huolehditaan tietojen suojelusta. Mutta tärkeää, että kysymys ei ole pelkästään turvallisuudesta, jossa edetään tässä asiassa, mutta tämä on hyvin tärkeää, että voidaan myöskin huolehtia sitä, päästä eteenpäin turvallisu- turvapaikkakysymyksissä. Kirjus Mamikins. Edustaja Mamikins, olkaa hyvä. Uh, thank you, um, uh, commissioner. Kiitoksia, komissaari, kollegat. Nämä ponnistukset tehdä viisumihausta tehokkaampaa on erittäin hyvä, kuten myöskin pitkän aikavälin oleskelut ja oleskelulupien parempi hallinnointi. Sosiaalidemokraattisen ryhmän jäsenenä olen kuitenkin huolestunut tietojen prosessoinnista ja siitä vaikutuksesta, joka sillä on yksityisyyteen. Konsumitietojärjestelmän vaikutus muihin järjestelmiin muodostaa vaaran lailliselle tietojen siirrolle. Kyllä, näin saadaan parempaa tietoa viisumia varten ja riskiarviointi on tehokkaampaa, mutta samalla altistamme arkaluontoiset tiedot suurelle vaaralle. Minusta meidän täytyy ensinnäkin tehdä viisumitietojärjestelmän käytöstä mahdollistavasta siten, kun se liitetään muihin järjestelmiin. Ja yhteensopimus tietojärjestelmistä tulee tarkistaa uudelleen. Jos tämä työ annetaan tehtäväksi intialaiselle tai kiinalaiselle yritykselle, niin pelkään pahoin hyvät kollegat, että meidän tietoturvamme vaarantuu voimakkaasti ja saavutamme aivan päinvastaisen tuloksen kuin mitä tässä on ajateltu. Kiitos. Näin olemme kuunnelleet äh, kaikkia puhujia ja sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Kaksi jäsentä on pyytänyt puheenvuoroa. Edustaja Mers. Tämä VIS-järjestelmä on sellainen, että se pitää selvästikin parantaa ja uskon, että toimenpiteet, joihin nyt ryhdytään, todellakin – vastaavat näihin tarpeisiin. Mutta herra Avramopoulos, minä haluaisin puuttua yhtenä asiaan. Minä pelkään sitä, että pian ne, jotka tulevat Kreikasta Belgian kohta tarvitsevat viisun, Minä puhuin tästä, tämä ei ole hyväksyttävää. Että takuut, joita on annettu eri lentoasemilla, ja minä haluan, sain tähän vastauksen teiltä 23. marraskuuta. Te sanoitte, että tämä vastaa määräyksiä. Mutta sanoit, että 11. helmikuuta ja 5. maaliskuuta tämä toistui, tämä karanteenijärjestelmä. Ja yhdessä tapauksessa oli myöskin poliiseja, jotka esiintyivät tullivirkailija Papadi Mulissa, minä ja eräät muut Euroopan edustajat olivat samassa koneessa, olimme samassa onnettomassa tilanteessa, että passit tutkittiin. Voiko tällaista tapahtua? Voiko tällainen menettely toteutua Brysselin lentoasemalla? Haluaisin tähän vastauksena komissioon. Tässä täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin, kun tätä menoa me tarvitsemme viisumimatkustamme Kreikasta Brysseliin. Edustaja Etheridge, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia erittäin kunnianhimoinen, erittäin kallis järjestelmä, jolla valvotaan ihmisiä EUn sisällä viisumijärjestelmä, joka on yhteisessä käytössä kautta EUn. Vaikka jätetäänkin huomiota se, että eri mailla saattaa olla eri vaatimukset sen suhteen, kuka heidän maihinsa tulee, niin viisumit eri paikoista voisivat olla eri henkilöille. Mutta ei tässä ole kyse pelkästään siitä, vaan on huomautettu myös siitä, että tässä pyritään torjumaan terrorismia. Kuitenkin Suurin osa terrorismista on niin sanottujen kotimaisten terroristien, toisen sukupolven terroristien tekemää. Ja meidän täytyy tietysti valvoa henkilöitä, henkilöitä, jotka tulevat tänne, mutta tänne on tullut jo miljoonia. Monet on jopa kutsuttu tänne. He ovat jo täällä. Tämä nyt vaikuttaa korkean teknologian kalliilta harjoituksella, jossa tallinovi lykätään kiinni siinä vaiheessa, kun hevonen on jo karannut. Kiitos. Näin menettely on käyty loppuun ja sitten komissiones Avramopoulos, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, on hyvä, että vain yhden vuoden aikana olemme päässeet neuvoston kanssa sopimukseen EUn äh, viisumitietojärjestelmästä, SIS-järjestelmästä ja yhteen toimivuudesta. Viisumitietojärjestelmä yhdessä Etiaksen kanssa ja maahantulo- ja poistumisjärjestelmän kanssa muodostavat yhtenäisen alustan kolmansien maiden kansalaisille silloin, kun he tulevat Euroopan unioniin. Viisumitietojärjestelmä ehdotus äh, sulkee sen aukkokohdan, joka meillä on ollut pitkän äh, aikavälin viisumien suhteen ja näin ollen onkin hyvin tärkeää, että järjestelmät synkronisoidaan keskenään mahdollisimman pitkälle. Uskon vakaasti, että viisumitietojärjestelmästä tulisi nopeasti päästä sopimukseen.